sellaista identiteettiä ja olen kutsunut pyytänyt valtuuskuntaa myös puhumaan kolmen minuutin ajan, että saamme tietää, että tällainenkin kansa on olemassa ja meidän pitäisi heidän tilanteeseensa kiinnittää huomiota Pohjois-Kaukasuksella ja maailmassa yleensä. Kiitoksia. Thank you. My name is Iad Juar. Paljon kiitoksia. Olen nimeltäni Ian ja tulen Sarkassiasta luoteis Kaukasukselta ja 20-luvun alkupuolella kansaamme kohdistui vihamielisyyttä ja jopa kansanmurhaa ja se johti noin reilun vajaa puolentoista miljoonan ihmisen karkottamiseen ja 60 prosenttia prosenttia vangituista tapettiin. Tällä hetkellä me muodostamme suurimman diasporan 90 prosenttia kansastamme asuu kaukasuksen ulkopuolella ja alle 10 prosenttia asuu edelleen kaukasuksen alueella. Mutta kansalaisemme edelleenkin kärsivät tästä kansanmurhasta, jota on kohdistunut kansaamme viimeisen kahden vuosisadan aikana. Pohjois-Kaukasuksella ilmenee monia ihmisoikeusrikkomuksia, joista kaikkialla olisi tiedettävä ja pyrittävä teidän toimestanne vähentämään näitä kärsimyksiä. Sarkassian pääkaupungin alueella järjestän tulevaisuuden Sotsin olympialaiset ja tähän liittyy muistoja, jotka aiheuttavat meille suuria tuskia ja meidän täytyy muistaa, minkälainen vaikutus tällä on koko alueelle ja tämän koko kansan tulevaisuuden näkymille, mitä tulee korruptioon ja maan väärinkäyttöön ja väärinkäytöksiin Sotsin olympialaisten tiimoilta. Mainittakoon, että olympialaissuunnitelmat ovat kansainvälisen olympiakomitean peruskirjan määräysten vastaisia. Eli sanotaan, että maassa, jossa kansanmurhaa on toteutunut, ei saisi järjestää olympialaisia laisinkaan. Me toivomme, että teidän valiokuntanne ja maailman kaikki kansalaiset huomioivat tämän kansanmurhan ja myöskin muut ihmisoikeusrikkomukset sekä ympäristöön liittyvät rikkomukset Haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta puhua täällä. Kiitos puheenjohtajalle, kiitokset tästä vieraanvaraisuudesta. Kiitoksia. kovasti. Meidän todellakin pitää kiinnittää huomiota näihin ongelmiin, joita syntyy Sotsin olympialaisvalmistelusta. Minun on otettu yhteyttä monien aktivistien uhrien toimesta, jotka ovat että heidän oikeuksiaan vastaan on rikottu tässä prosessissa. Ja toiseksi haluan sanoa, että ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasuksella on jatkuvasti huomiomme kohteena. Olemme tuskallisen tietoisia siitä, että tilanne on siellä erittäin huono. Kolme meistä lähdimme valtuuskuntana Pohjois-Ossetiaan ja Ingussetiaan niin muutama viikko sitten. Siellä pystyimme tapaamaan perheitä, kadonneiden kidutettujen perheitä ja läheisiä, eikä siellä ole ihmisten kärsimykselle minkäänlaista loppua. Kiitoksia, että jälleen muistutitte tästä. Tulemme käsittelemään tätä asiaa myöhemmin tänä vuonna. Siis kiitos teille. Ja nyt haluaisin aloittaa iltapäivän kuulemisemme, joka koskee uskomattoman tärkeää tarvetta taistella rankaisemattomuutta vastaan. Sehän on jatkuvasti meillä esillä aiheena. Ja nyt käsittelemme Argentiinan esimerkkiä. Tämä jatkaa työ, alivaliokunnan työtä näissä kysymyksissä, joten todellakin yritämme löytää keinoja lopettaa rankaisemattomuus maailmassa ja tuemme näin kansainvälistä oikeutta ja rikos oikeustoimintaa. Tiistaina saan tavata Argentiinan ulko, varaulkoministerin herra Daloton ja minun täytyy sanoa, tai me tapasin hänet ja minua rohkaisi kovasti hänen asenteensa ihmisoikeuksiin. Ja hän kertoi myös ponnisteluista, joihin Argentiina on ryhtynyt käsitelläkseen tätä tuskallista menneisyyttä, josta kuulemme tänään enemmän. Meillä on kolme arvokasta puhujaa. Ensinnä tohtori Dania, Daniel Eduardo Rafekas, Tuomari Argentiinassa sitten Herra Rodolfo Jansson ihmisoikeusasianajaja ja myös Argentiinan ihmisoikeusliikasäätiön puheenjohtaja. Sitten hänen kunnianarvoisuutensa Argentiinan suurlähettiläs EU-ssa, herra Jorge Remes Lenikov. Ja sitten voimme hän ehkä puhui hiukan lyhyemmän aikaa, kun nämä muut kauempaa tulleet. Sitä kuuntelemme myös jonkin verran komissiota. Nyt todellakin pyytäisin tohtori Rafikasia kertomaan meille tilanteesta ja miten näihin hirmutekoihin on suhtauduttu entisessä diktatuurissa. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Kiitokset teille, rouva puheenjohtaja. Ja Suuret kiitokset Meinoille. On suuri ilo ja kunnia tulla tänne. Edustan täällä Argentiinan oikeusjärjestelmää ja Argentiinan valtiota. Argentiina vuosia 76 ja 83 välillä kärsi hyvin verisestä sotilasdiktatuurista, jonka jäljiltä 30 000 ihmistä katosi ja tuhansia ihmis, tuhannet ihmiset, jopa miljoona ihmistä joutui lähtemään pakolla äm, maan sisällä pakoon tai pois Argentiinasta. Ja tämä suuri numeroinen luku siihen liittyi myös autoritaarisen valtion toimesta yritys toteuttaa hyvin syvällinen yhteiskunnan kulttuurillinen muutos niin, että Argentiinasta tulisi hyvin epädemokraattinen, autoritäärinen, ylhäältä johdettu valtio. Viimeisten viiden vuoden aikana suurin piirtein Argentiina ensimmäistä kertaa historiansa aikana on toteuttanut rehellistä lähimenneisyytensä valtiopolitiikan arviointia. Ja tässä on ollut mukana Argentiinan tasavaltalaisen järjestelmän kolme tahoa. Ja ennen kaikkea tässä on ollut mukana oikeuslaitos ja korkein tuomioistuin johon minäkin kuulun. Ja olemme toimineet tässä sen jälkeen, kun 25 vuoden ajan on todella pahasti epäonnistuttu ristiriitaisten politiikkojen kautta toimia, toimimaan ja ei ole saatu aikaiseksi sovittelua, vaan pikemminkin armahdus rikosten tekiin, tekijöille. Ja tämä 25 vuotta tarkoitti meille ajan hukkaa. Viimeisten viiden vuoden aikana me olemme päässeet sille polulle, joka vaikuttaa todella oikealta tieltä. Se on muistamisen tie, se on totuuden tie ja se on oikeudenmukaisuuden tie. Ja kun puhun oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta, puhun oikeudenkäynnistä ja rangaistuksesta kaikille syyllisille, kaikilla tasolle korkeimmalla tasolta aina niille, jotka kiduttivat pidätyskeskuksessa. Kansan siviilituomioistuimissa toimitaan, tuomioistuimissa, joissa mitä, ketä tahansa muitakin rikollisia tuomitaan. Ja me noudatamme kaikkia oike, olemassa olevia oikeusjärjestelmän periaatteita ja oikeuksia ja käytämme tällä näiden rikosten toteutushetkellä käytössä ollutta rikoslainsäädäntöä. Näin me yritämme ja menestyksekkäästi olemme myös onnistuneet toteuttamaan oikeusprosessia, jossa osoitamme sen, miten oikeus ja demokratia ovat eettisesti korkeammalla kuin se, poliisin toimintaan perustuva oikeus, jota jaettiin viimeisen diktatuurin aikana. Tällä hetkellä me, meillä on noin tuhat syytettyä tässä prosessissa ja monet heistä on jo oikeuskäsittelyissä – tuomittu. Tällä hetkellä Argentiinassa on useita tuomioistuin, kymmeniä tuomioistuin käsittelyjä näitä syytettyjä vastaan kaikissa tärkeissä argentinalaisissa tuomioistuimissa. Ja myös median kautta me kuulemme näistä tuomioistuimista ja tuomioistuin käsittelyistä. Ja näissä median kertomuksissa kerrotaan kidutuksista, sieppauksista, tapoista, ja vihdoinkin 30 unohduksen ja rankaisemattomuuden vuoden jälkeen on onnistuttu rikkomaan rankaisemattomuuden pato, jonka suurella tarmolla diktatuuri ja sen rikostoverit tässä rakensivat. Vasta äskettäin suuri yleisö ja Argentiinan yhteiskunta on todella huomannut ja ymmärtänyt, miten valtaisia rikoksia tehtiin valtion terrorismin aikana. Ja tämä historiallisen totuuden tunteminen on johtanut kasvavaan tukeen ja solidaarisuuteen kansalaisyhteiskunnassa, kun on viety eteenpäin näitä totuuden ja oikeuden prosesseja Argentiinassa. Ei tämä ole tapahtunut ilman kärsimystä ja kipua, koska kun katsomme totuuden silmin menneisyytemme. Tämä on hyvin häpeällistä, mitä näimme siellä. Ja voimme todella tehdä sen johtopäätöksen, että tämä oli meidän koko maamme historian synkin sivu. Se, mitä tapahtui diktatuurin aikana. Silloin meillä oli 300 salaista pidätys- ja kidutuskeskusta, jossa ihmiset katosivat. Nämä olivat salaisia keskuksia, joissa oli keskitysleirien piirteitä. Siellä uhrit kärsivät brutaalista identiteetin viennistä. Tässä prosessissa, joka äh, on johtanut siihen, että minä ja kollegani olemme täältä Buenos Airesista tulleet tänne puhumaan asiasta – Eli tämä valtion politiikka, jota tällä hetkellä menestyksekkäästi viedään eteenpäin Argentiinassa, me tässä, me argentiinalaiset, meillä on pelissä meidän maamme tulevaisuus ja nykypäivä, koska vihdoinkin etäännytämme itseämme lopullisesti autoritaarisyyden kulttuurista, jota verisesti, joka verisesti meille pakotettiin diktatuurin kautta. Näiden muiston, totuuden ja oikeuden prosessien kautta, jota me suurella kärsimyksellä, mutta myös suurella tarmolla viemme eteenpäin, me vihdoinkin vakaannutamme huomattavalla tavalla Argentiinan demokraattista järjestelmää joka muodollisesti on ollut voimassa jo vuodesta 1983, mutta vasta aivan viime vuosina on otettu todella päättäväisiä askelia sen suuteen, että on voitu vakannuttaa ja syventää tätä demokraattista järjestelmää ja on vihdoinkin voitu lopullisesti etännyttää Argentiina tästä autoritaarisesta kulttuurista, joka hallitsi maatani hyvän osan viime vuosisataa, jolloin kärsimme jatkuvista sotilasvallankaappauksista ja diktatuureista. Tämä oli se viesti, jonka me halusimme nyt tuoda Euroopan unionille. Halusimme tuoda teille halusimme kiinnittää huomiota siihen valtaisaan vaikutukseen, joka näillä prosesseilla on maamme tulevaisuudelle ja nykypäivälle. Ja epäsuorasti, epäilemättä nämä prosessit tulevat vaikuttamaan kaikkiin alueen maihin, joissa on ollut sotilasdiktatuureja ja joissa myös eri tavalla kohdataan menneisyyttä, siis näissä latinalaisen Amerikan muissa maissa. Ja aivan epäilemättä olisi erittäin toivottavaa meidän maamme kannalta, että Euroopan unioni korostaisi näiden prosessien merkitystä institutionaalisten kanaviensa kautta ja erilaisten elimiensä kautta, jotka muodostavat Euroopan yhteisön. Ja Toivomme, että muodollisella tavalla todella me saamme teiltä tuen näille prosesseille, koska minun täytyy myös todeta se, että Argentiinassa tietysti on myös vastustajia, on tällaisia vähemmistösektoreita, mutta ne ovat kuitenkin olemassa sektoreita, jotka koko ajan yrittävät vesittää tätä prosessia. Kiitän teitä siitä, että kuuntelitte minua ja sanon vielä kerran, että minulle on suuri ilo olla täällä teidän keskuudessanne. Uh, Kiitoksia näistä erittäin hyvistä uutisista Argentinasta. Tohtori Rahvekas, usein emme täällä hyviä uutisia kuule tässä valiokunnassa. Tarkastelemme täällä tämänhetkisiä jatkuvia ihmisoikeusrikkomuksia, vakavia sellaisia, mutta toivottavasti täällä voisimme pohtia sitä, miten Argentiinan kokemusta voitaisiin käyttää hyväksi muissa paikoissa, missä rankaisemattomuutta vastaan taistellaan. Mitä Euroopan parlamentti tämä alivaliokunta voisivat tehdä, jotta tästä tulisi tällainen oppitunti tavallaan. Tänä aamuna muuten meillä oli erittäin vakava keskustelu tilanteesta Burma Myanmarissa, koska Argentiina on erittäin aktiivinen jäsen kansainvälisessä ihmisoikeuskoneistossa, niin haluaisin kuulla joiltakin teistä, mitä Argentiina ehdottaisi maille, kuten Burmalle, jossa ihmiset todella heitä valvotaan säälimättömästi, mitä siellä voitaisiin tehdä. Mutta nyt teillä aika tällä keskustelulla vielä. Nyt on vielä yksi arvokas vieras, herra Jansson, ihmisoikeusasianajaja. Olkaa hyvä. Buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Minäkin haluan kiittää samoin kuin herra Rafekas, että saamme puhua tässä valiokunnassa. Panin merkille tämän mietinnön, jossa käydään, tai tämä paperissa lueta, tässä on kaikki heikot, jotka ovat mukana. Tässä puhutaan taistelusta Argentiinassa omassa maassani rankaisemattonta vastaan. Tämä raportti ottaa esille teeman, joka on myös huolestuttava, nimittäin tilanne, joka on ollut meneillään neljä vuotta, on kyse on vieläkin henkilöitä, joita, jotka ovat kadonneet tai viittaan tietysti tässä Julio Lopesiin, Jorge Julio Lopes oli äh, selvinnyt hengissä diktatuurista ja hän oli, toimi äh, todistajana neljä vuotta sitten tuomioistuimessa sen jälkeen, kun hän oli patonut todistusaineensa, niin hän katsosi, eikä meillä ole mitään tietoa hänestä tänä päivänäkään. Ja tämä on asia, jota meidän pitää, vaadimus, joka pitää jatkuvasti esittää kansallisella tasolla samoin erityisesti varmastikin sotilasvoimat ovat olleet tässä vastuullisena tai jotenkin mukana tässä katoamistapauksessa, kun herra Lopet katosi entinen kidutuksen uhri ja todistaja. On myös tärkeää e, mielestäni, että Euroopan parlamentti voisi tarkastella tätä monimutkaista tilannetta, jota hengissä selviytyneet ovat läpikäymässä, jotka ovat selvinneet näiltä kirjoitusleireiltä sellaisia leirehän oli ikävä kyllä vallassa Argentiinan näinä vuosina. Minusta on erittäin tärkeää, jos Argentiina, Argentiinan valtio, tuomarit ja he, jotka tutkivat näitä tapauksia, heidän pitää pystyä suojelemaan äh, hengissä selviytyneitä ja todistajia. Pitäisi, heidän pitäisi myös ottaa kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälisellä yhteisöllä on intressi tässä asiassa. Erityisesti EUlla on tässä tärkeä asema. Näinä päivinä on monia tuomioistuin käsittelyitä oikeudenkäyntiä Argentiinassa. Senator Arguso esimerkiksi. Tämä tapahtui jo kuusi, alkoi jo kuusi vuotta sitten, mutta jatkuu varmasti vielä joitakin vuosia. Mutta minusta tuntuu, että on tärkeää ottaa esille, että tämä on ollut mahdollista kansainvälisen solidaarisuuden ansiosta, poliittisen toiminnan ja juridisen yhteistyön ansiosta. Tällaista on ollut joidenkin Euroopankin maiden kanssa, kuten Saksan, Espanjan, Italian, Ranskan kanssa. Siellä on viety loppuun tuomioita argentinalaisia äh, rikoksentekijöitä vastaan silloin, kun Argentiinassa oli aivan mahdotonta näitä oikeudenkäyntejä käydä johtuen laillisista tilanteista, siis rankaisemattomuus oli aivan laillista. Se oli ollut vallassa vuodesta vuoteen 2003 saakka. Jos nyt sitten tuomioita annetaan Argentiinassa oikeutta saada, niin jos nyt on esimerkki monille, ja sitä voidaan pitää esimerkkinä vaikka Burmalle ja monille muille, niin ja myös latinalaisella Amerikalla on sieltä muitakin esimerkkejä, kuten Chile, Uruguay, Brasilia, Peru. Siellä halutaan viedä loppuun oikeudenkäyntejä niitä vastaan, jotka ovat massiivisella tavalla rikkoneet ihmisoikeuksia vastaan näissä maissa, mutta ikävä kyllä vieläkin näissä maissa siis on rankaisemattomuus vallalla, toisin kuin tulkiaskan sanoin. Kun ajatellaan Argentiinan tilannetta, tämä edistyminen varmasti tulee vaikuttamaan näkymään naapurimaissa, latinalaisessa Amerikassa ja ajattelen aivan erityisesti Chileä. Siellä tällä hetkellä ikävä kyllä hallus, vallassa on osittain Pinochetin pe, perin, perillisellä tavallaan ja he eivät halua tunnustaa historian tosiasioita ja ja meistä nämä oikeudenkäyn tai toiminta rankaisemattomuutta vastaan Argentiinassa on äärimmäisen tärkeää, ei vain oikeudellisesti ajatellen, vaan myös institutionaalisesti ja poliittisesti äärimmäisen tärkeää. Näin keskustellaan todellakin historiasta. Tällä hetkellä Argentiinassa päivästä toiseen yhteisö, ihmiset saavat tietää näistä hengissä selviytyneiden kokemuksista, jotka ovat toimineet todistajina. Joka päivä näitä uusia asioita tulee ilmi. Joka päivä tämä näkyy tietenkin politiikassa ja instituutioissa, kuten AY-liikkeessä, opiskelijaliikkeessä. Tämä vaikuttaa myös nuoriin lukiossa, jotka nyt sitten oppivat historiastaan ensimmäistä kertaa Argentiinassa, ensimmäistä kertaa meidän nuoremme ja koko yhteiskunta saavat tietää, millainen draama tapahtui aikaisemmin, sitä kidutusta häviämistä oli tapahtunut ja niin edelleen. Tämän takia myös meistä on tärkeää korostaa, että nämä oikeudenkäynnit, jotka lähtivät liikkeelle eh, ensin Euroopassa, ne voivat edelleenkin antaa tulosta. Ja nyt ei, Argentinan on siis sotilashenkilöltä vastaan ja toivon, että näin voidaan osoittaa myös solidaarisuutta Euroopasta käsin. Eurooppalaisten pitää myös tutustua päivittäin tilanteeseen Argentiinassa, koska jos he näkevät, miten tämä prosessi etenee, se on siis meneillään. Ja me etenemme jatkuvasti ja on varmaan, niin kuin aikaisen puhuja sanoi, että on aloja, sektoreita, jotka vielä tälläkin hetkellä vaativat rankaisemattomuutta, ei vain Argentiinassa, niin kuin aikaisemmin sanottiin, vaan myös muissa maissa. Ja nämä ovat niitä väestöryhmiä, josta tulee paljon vahvempia ehkä ja varmasti jonkin verran ne saavat vastakaikua yhteiskunnasta. Me siis kuitenkin viemme oikeudenkäyntiä eteenpäin. Va- vaara on silti vieläkin olemassa. Meidän pitää jatkaa keskustelua, taistella edelleen omassa maassamme ja samantyyppisissä muissa maissa. Ja sen takia tulimme tänne kertomaan edustaen tuhansia uhreja heidän perheitään. Ja niin kuin tuomme Rafekas edustamme myös Argentiinan valtiota ja haluamme vedota Euroopan unioniin, jotta se puuttuisi puheissaan julkisesti tilanteeseen. Toisaalta tämä tilanne, joka koskee todistajia, ei pidä, unoht- ei pidä tapahtua enää niin kuin Julio Lopesille tapahtui. Pitää tulla selväksi, että kansainvälinen yhteisö on erittäin kiinnostunut tähän, tästä prosessista ja se pitää, pitää vakavissaan viedä eteenpäin ja rangaistukset pitää myös toteutua, toteuttaa käytännössä, ne eivät saa jäädä virtuaalitasolle. Vielä kerran kiitos paljon, että saimme tu, sain tulla pitämään puheenvuoroni ja vastaan mielellämme mahdollisiin kysymyksiin, joita teillä on myöhemmin. Thank you, Mr. Jansson. I'm sure there will be questions. Kiitoksia, herra Jansson. Varmasti tulee kysymyksiä. Nyt sitten voi niin ilo kertoa, että parlamentaarisen valtuuskunnan, Argentinan valtuuskunnan puheenjohtaja on paikalla. Hetkinen, katson delegaation sellaista nimeä delegaatio Mercosur-suhteista. Herra Janes on täällä osallistumassa keskusteluun heti, kun haluatte puheenvuoron, saatte sen. Ja joka tapauksessa pyydän teitä esittämään loppusanat tässä kuulemisessa. Ana Gomes. Hän tulee Portugalista. Voi a intentar... Ah, no, Luis. No. Okay, maybe we start uh, the chairman of the delegation. Eh, gracias, Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain tällainen muodollinen seikka, koska esityslistan mukaisesti, joka minulla täällä on ja varmaan teillä kaikilla on täällä käsissänne, tässä puhutaan johtopäätöksistä ja tämä on minulle laitettu tänne Merkosurvaltuuskunnan puheenjohtaja mutta sitten ennen on varmaankin myös esimerkiksi Argentiinan suurlähettilään Jorge Remes Lenikovin puheenvuoro. Ja kenties olisi parempi ennen keskustelua kuulla näitä puheenvuoroja ja sitten lopuksi minä vielä vedän johtopäätökset tässä. Yes, I think we will follow your... Niin, varmaankin seuraammekin tätä hyvää ehdotustanne. Näinhän ajattelemmekin antaa ensin suurlähettilälle puheenvuoron. Onko hänen... Venisov kunnianarvoisuutensa. Herra Linikon paikalla. Olkaa hyvä, herra suurlähettäjä. Haluaisin vielä kiittää, että teidän vaaraulkoministerinne vieraili luononi pari päivää sitten. Näin todellakin pystyin paremmin ymmärtämään, missä määrin te olette sitoutuneet kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan Argentiinassa. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin hieman täydentää sitä, mitä kaksi maamiehestäni, maamiestäni täällä on teille kertonut, herra Trafikas ja Jansson. Ennen kaikkea haluaisin tässä erityisesti viitata Argentiinan kantaan tämän aihealueen osalta kansainvälisellä tasolla. Kuten monet teistä varmastikin tietävät, Argentiina, Argentiinalla ja Euroopalla on pitkä ystävyyden perinne ja pitkät suhteet. Niin ajatusten osalta, kulttuurillisesti, kaupallisesti, investoinneissa kuin myöskin useiden miljoonien eurooppalaisten kautta maista, jotka maani otti vastaan 1800-luvun lopulta 1900-luvun puolen väliin asti ja 70-luvulla sitten Eurooppa oli se, joka otti vastaan joitakin argentiinalaisia jotka lähtivät maasta konfliktien ja sotilasdiktatuurin sekä taloudellisten ongelmien vuoksi. Tällaiset suhteet ovat äh, muotoilleet varsin yhtenäistä, yhteistä näkemystapaa, kun ajatellaan demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja edistämistä, muukalaisvihan ja syrjinnän torjuntaa, rankaisemattomuuden poistamista ja osallistumista kansalaisyhteiskunnan elämään. Kaikkien näiden aiheiden osalta maani on sitä mieltä, että nämä ovat ehdottomia ja yleismaallisia oikeuksia. Me Argentiinalasta käsin verrattuna Euroopan unioniin meillä voi olla sosiaalisia eroja, ympäristöllisiä näkemyseroja, taloudellisia eroja, koska riippuen kunkin kehitystasosta, niin kullakin on oma strategiansa näiden asioiden osalta. Mutta se, mistä nyt puhumme, niin olemme sitä mieltä, että nämä oikeudet ovat ehdottomia ja niiden osalta ei pitäisi olla mitään tulkintaeroja eri osapuolten välillä. Tämän vuoksi Argentiinan kannalta ihmisoikeuksien edistäminen ja rankaisemattomuuden torjuminen ovat todella keskeisiä ja ne ovat peruspilareita myös nykyhallituksen työssä. Olemme sitä mieltä, että oikeus, muistaminen, sovinto nämä ovat pohjia, joiden, nämä ovat asioita, joiden pohjalta rakennetaan vakaata, rehellistä demokratiaa. Ja tämän kannan on hyväksynyt ja ottanut käyttöönsä meidän demokratiamme kolme voimaa, lainsäädännöllinen voima, oikeuslaitos ja täytäntöönpanotaso. Ja nämä tuomioistuin käsittelyt ihmiskunnan vastaisten rikosten osalta, tämä on yhä kehittyvää ja voimistuvaa politiikkaa, aivan niin kuin myös parlamentti juuri hyväksyi. Tietysti viimeisin diktatuuri jätti meihin jälkensä. Tekin täällä Euroopassa olette kärsineet monista diktatuureista ja te olette onnistuneet näiden kauheiden kokemusten pohjalta kuitenkin rakentamaan demokratian. Mekin rakennamme omaa de- demokraattista järjestelmäämme, demokratiaa, jonka saimme takaisin vuonna 1983. Argentiina ja Euroopan unioni joulukuussa 2008 loivat eh, poliittisen ihmisoikeusvuoropuhelun. Useita tapaamisia on jo järjestetty ja niiden tarkoituksena on koordinoida yhteistä toimintaa kansainvälisillä foorumeilla, eritoten ihmis, YK ihmisoikeusneuvostossa ja New Yorkin yleiskokouksessa, tietystikin myös meidän kahdenvälisissä suhteissamme. Eritoten jaamme näkemyksemme kaikkien henkilöiden suojelusta katoamista vastaan, siis tämän yleissopimuksen ratifiointi. Ja tämä oli Argentiinan ja Ranskan aloite, ja jotta tämä astuisi voimaan tämä yleissopimus, niin siihen tarvitaan vielä yksi ratifiointi. Me myös toimimme Argentiinassa ja Euroopassa yhdessä, jotta voitaisiin poistaa kuoleman rangaistus, samoin kuin rankaisemattomuus kaikista vakavimmista rikoksista kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti ja me tuemme kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa. Nämä ovat joitakin esimerkkejä tästä hedelmällisestä yhteistyöstä, joka meillä on ja siitä yhteistä näkemyksestä, joka meillä on Argentiinan ja Euroopan unionin välillä näistä erittäin tärkeistä kysymyksistä, joiden kautta voidaan vahvistaa myös demokraattista järjestelmää. Tämän lisäksi Argentiina edistää aloitteita oikeudesta totuuteen ja myös tutkimuksen eteenpäin viemistä niin, että voidaan tunnistaa uhrit. Monempien asioiden osalta maamme esitti päätöslauselmia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti ihmisoikeusneuvostossa useiden maiden toimesta, jotka olivat mukana tässä aloitteessa. Me olemme ihmisoikeuskomissiossa myös mukana. Ja Argentiina, kun se toimii latinalaisen Amerikan ja Karibian puheenjohtajana myös viime toukokuussa Madridin huippukokouksessa Argentiina pyysi syvällistä vuoropuhelua koko, niin, koko latinalaisen Amerikan, Karibian ja Euroopan unionin välillä. Ja tässä mielessä viime vuonna onnistuimme molempien alueiden välillä. Me onnistuimme saamaan aikaiseksi vuoropuhelun. Vuoropuhelun, joka johtaa siihen, että parin kolmen kuukauden välein järjestetään tapauksia tapaamisia, joissa yritetään ratkaista niitä ongelmia, joita latinalaisamerikkalaisilla ja karibialaisilla maahanmuuttajilla on täällä Euroopassa. Täällähän on noin 6-8 miljoonaa ähm, alueemme kansalaista. Lopuksi vielä haluaisin tässä todeta, että tässä ihmisoikeuksien puolustuskysymyksessä Argentiina on todella alueellinen viitemaa. maa eri toteen, kun ajatellaan tätä rankaisemattomuuden vastaista toimintaa. Yhdistyneessä kansakunnissa ja muissa monenvälisissä järjestöissä me voimme tehdä myös yhteistyötä, samoin voimme tukea kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä. Lyhyesti sanottuna me voimme tehdä yhteistä työtä myönteisissä taisteluissa taisteluissa, jossa halutaan parantaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, edistää ihmisoikeuksia, toimia kuoleman rangaistusta vastaan, parantaa ihmisoikeus, rikostuomio, kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden hyväksymistä ja niin edelleen. Me voimme myös tehdä yhteistyötä, kun torjumme rankaisemattomuutta, muukalaisvihaa, syrjintää, kaikenlaista suvaitsemattomuutta. Kiitoksia. Thank you very much for your contribution. Kiitoksia kovasti teidän puheenvuorostanne suurlähettiläs. Ja nyt on sitten vuorossa kollegojen puheenvuorot. Rova Gomez varmasti aloittaa. Siis halusin tässä sanoa, että hän on Portugalista ja hänkin tietää jotakin diktatuurista. Mikrofoni. Como demostración de mi agradecimiento por la Haluaisin kiittää argentiinalaisia vieraitamme Argentiinan suurlähettiläitä, suurlähettiläistä. Haluaisin puhua teille nyt Espanjaa. Argentiina on mielestäni aivan upea esimerkki ihmiskunnalle ja meille täällä Euroopassa. Minä tulen yhdestä näistä maista, joka on kyllä elänyt diktatuurissa, eli Portugalista. Ja toivoisin, että Portugalissakin olisi toteutettu tällainen oikeusprosessi kuin nyt Argentiinassa. Monet näistä oikeusjärjestelmän ongelmista, joita meillä tällä hetkellä Portugalissa, niitä ei olisi mielestäni olemassa, jos oikeusjärjestelmä olisi tehnyt oman työnsä, niin kuin Argentiinassa nyt oikeuslaitos tekee. Hyvin läheltä minä olen seurannut tätä kehityskulkua YK rakenteissa – entisessä ihmisoikeuskomiteassa. Ja haluaisin myös todeta, miten tärkeää tuo työ oli, Argentiinan työ oli, niin kuin se tänä päivänäkin vielä on, silloin kun diktatuuri kaatui ja ryhdyttiin tutkimaan maassa, mitä on tapahtunut. Mutta tämä oli tärkeää myös universaalin yleismaailmaisen oikeuden kannalta ei pelkästään siksi, että luotiin nämä mekanismit, esimerkiksi tämä kadodeiden kohtalon tutkimusryhmä, joka Argentiinan diktatuurin surullisten esimerkkien pohjalta joutui tekemään työtä ja luomaan koko tämän mekanismin. Mehän tiedämme, että valitettavasti tämä kauhea kadonneiden ihmisten barbaarinen kohtalo. Tämä on asia, jota tapahtuu monissa muissa maissa yhä edelleen. Mutta myös sen vuoksi, että Argentiina on ollut uh, muissa, Argent- muissa uh, hyvin monimutkaisissa kansalaisissa kansainvälisissä tapauksissa, joissa on ollut ongelmia ihmisoikeuksien kanssa. On hyvin tärkeää, että tällainen maa, joka on päässyt diktatuurista, jolla on omia ihmisoikeusongelmia ratkaistavanaan, se on toiminut vahvasti oikeuden puolesta. Ajatellaan nyt vaikka Burmaa. Hyvin muistan, että pääsihteeri, valtiosihteeri Alberto Dalot, hän on toiminut hän toimi 80-luvulla hyvin päättäväisesti, 87-88 sen aloitteen puolesta, että eurooppalaiset toimivat Burman osalta. Argentiina on aina ollut ensimmäinen liittolainen näissä asioissa – kun on haluttu tuoda yleismaailmallista kansainvälistä oikeutta. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että noina aikoina minun maalleni oli erittäin tärkeää ja oli hyvin hankalaa myös kiinnittää, sitä, kiinnittää huomiota siihen hyvin hankalaan ihmisoikeustilanteeseen, joka oli myös Itä-Timorissa. Ja tuolloinkin me pystyimme hyvin vahvasti luottamaan Argentiinan apuun. Kaikki kaikki ne ponnistelut, joita Argentiinassa on toteutettu, ne ovat erittäin tärkeitä myös muiden maiden kannalta, mukaan lukien latinalaisen Amerikan maiden kannalta. Äsken herra Rafekas puhui monista muista maista. Ja Kolumbia, Kolumbia maa, jota hän ei maininnut, mutta se on sellainen maa, joka varmasti voisi paljon oppia Argentiinalta. Siellä on hyvin rohkeita tuomareita, rohkea kansalaisyhteiskunta, mutta Kolumbia tarvitsee poliittista institutionaalista tukea, sellaista mitä Argentiinassa on luotu. Kiitos. Eh, ah, ja vielä yksi asia. Tässä mielessä minun täytyy myös vielä korostaa Argentiinan esimerkkiä, kun toisessa Argentiinaa hyvin lähellä olevassa maassa kulttuurillisesti omaa maatani lähellä olevassa maassa Espanjassa. Siellä on tiettyjä oikeiston ponnisteluja. Oikeisto ei halua, että sisällissodan rikoksia tutkittaisiin ja oikeistosta tietyt eh, elementit ovat kääntyneet eh, myös tuomari, hyvin rohkea tuomari eh, Gassonia vastaan. Yes, thank you very much, Anna. Now I would, I would like... Kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron Rova Merci, madame. Je voudrais remercier... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää täällä puhuneita. Mielestäni oli Tämä oli todella mielenkiintoista. Estin joitakin kysymyksiä itselleni, johon osittain vastasta samoin Rova Gomez. Todellakin olennainen hän on, miten se, mitä Argentiinassa tapahtuu, vaikuttaa muihin latinalaisen Amerikan maihin ennen kaikkea ja sitten tietenkin tietysti myös muualla maailmassa. Tämä mielestäni on tärkeää. Miten onnistuttaisiin saamaan käyttöön tällaista esimerkistä toimintaa. Mitä odotatte esimerkiksi Euroopan parlamentilta, meiltä? Tämä on myös kysymys, joka tuli mieleen, kun tänne tulin. Sivuista hiukan, mutta mielestäni sitä voitaisiin hiukan vielä kehittää. Tämä on oikea hetki siihen tänään. Ja lopuksi kysymys, joka voi tulla mieleen. Tietysti puhutaan kaikista näistä oikeudenkäynneistä. Minkälaisia todellisia mahdollisuuksia on sille, että syylliset saavat tuomioon ja minkä tyyppisiä rangaistuksia, tuomioita odotatte? Minkälaisia tuomioita heille ehkä annetaan? Tällaisia kysymyksiä. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia, Rova Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Sinclairlle. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset meidän vieraillemme ja suurlähettiläälle näin kattavista selvityksistä vaikea keksiä kysymyksiä, kun näin paljon tietoa on saatu jo heti kättelyssä. Minä kävin viime vuonna Argentiinassa kauniissa maassa. Se oli hyvin elinvoimainen ja sillä on varmaan valossa tulevaisuus edessään. haluaisin rohkaista teitä toimintaan seuraavalla tavalla. Ilmeisesti muutoksen tuulet ovat puhaltamassa teillä päin ja on hienoa, että näitä tuomioistun käsittelyjä toteutetaan. On hyvä saada vastuuseen nämä henkilöt. Sama tulisi toteuttaa muuallakin, antaa toivoa siitä, että tämän tyyppisillä henkilöillä ei ole minkäänlaisia pakenemisen mahdollisuuksia. Jossain vaiheessa he joutuvat tuomioistuimen eteen. Minun mielestäni tämä olisi tärkeä viesti ja rohkaisisin teitä jatkamaan tällä tiellä. Rouva puheenjohtaja, te tiedätte, että minä en kovinkaan paljon kannata Euroopan unionia ja yritän aina joka käänteessä kritisoida EUta, mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille hyvän esimerkin Saharov-palkinnon. Ja juuri Saharov-palkinnon kautta voitaisiin antaa rohkaisua myöskin Argentiinan tyyppisille maille. Minulla on ystäviä Argentiinassa, olen heihin säännöllisesti yhteydessä Facebookin ja muiden välineiden kautta. Ja olen havitsevinani, että he eivät oikein halua kuulla saarnausta tällaisilta entisistä siirtomaan valloilta. Ja nyt kysyisinkin, että vaikka me haluamme teitä tukea, niin silti emme halua synnyttää väärää vaikutelmaa, että me saarnaisimme, mitä teidän tulisi tehdä. Tiedämme, että tämä on arkaluonteinen menneisyys, joka teillä on ollut tässä nyt kannettavana. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Sinclair. Kiitoksia, Rova Sinclair. Niin, nyt varmaankin pyydämme Merkosuurvaltuuskunnan puheenjohtaja herra Janes, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella tässä ihmisoikeusalivaliokuntaa siitä, että se ryhtyi tähän aloitteeseen ja järjesti tämän keskustelun rankaisemattomuuden vastaista toiminnasta ja Argentiinasta esimerkkinä siitä. Ja haluaisin kiittää tuomari Rafekasta, herra Janssonia ja suurlähettiläs Leninkovia näistä tiedoista, joita me saimme Tämähän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tästä keskustelusta tehdä tiettyjä johtopäätöksiä keskustelusta, johon on osallistunut myös kolme edeltävää parlamentin jäsentä, jotka puhuivat tässä. Nämä johtopäätökset minun mielestäni liittyvät siihen, että Ensinnäkin on puhuttu tuesta kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Missään tapauksessa ei rankaisemattomuutta voida hyväksyä vakavissa ihmiskunnan vastaisissa rikoksissa. Täytyy myös jollakin tavalla opettaa ihmisiä niin, että suuri yleisö tukisi näitä niin kutsuttuja pioneerialoitteita aloitteita ja kansalaisjärjestöjen ja joidenkin tuomareiden tai ammattiyhdistysliikkeiden hankkeita, jotka suurten vaikeuksien keskellä ovat luoneet jotain, joka voi, toistan vielä, se voi olla ikään kuin oppitunti suurelle yleisölle. Argentiina on esimerkki siitä, miten asiat pitää hoitaa. Se on myös ennakkotapaus. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa olla sellaisessa tilanteessa, että kaikki ne maat, jotka ovat kärsineet tai jotka tänä päivänä kärsivät diktatuureista ja autoritaarisista ihmisoikeuksia loukkaavista hallituksista, niiden toiminnasta, toivottavasti kaikki nämä maat voivat toimia niin, että siellä oikeusprosessit järjestettäisiin ja voitaisiin tuomita rikolliset. 1900-luku Euroopassa, Rova Sinclair jopa suorasti tämän toi esille, ensimmäinen puoli puoli vuosisata 1900-luvusta Euroopassa ei ollut mikään loistava esimerkki Euroopassa. Siellähän oli totalitarismia, fasismia ja niin edelleen. Ja me olimme vainoavan diktatuurin manner, jossa tuhannet, jopa miljoonat holokaustin kautta kuolivat, ihmisiä kidutettiin, heitä murhattiin. Mutta 1950-luvun jälkeenkin jotkut diktatuurit vielä jatkuivat. Rova Gomez toi tämän esille omassa maassani Espanjassa, samoin kuin Portugalissa ja myöhemmin myös kenraalien diktatuuri Kreikassa. Ja tuen myös Rova Gomezia. Olen yhtä mieltä hänen puheenvuorostansa. Espanjassakaan ei ole voitu aivan loppuun saakka saattaa rankaisemattomuuden vastaista taistoa. Minä puhuin tuossa pedagogiikasta ja äh, valtion ajattelumaailma on muuttunut muuttunut aina riippuen ajasta. Diktatuurin jälkeisenä aikana 70-luvulla ei vielä ollut sellaisia olosuhteita, että olisi voitu lähteä tähän rankaisemattomuun torjuntaan. Me puhumme niistä, jotka vastustivat sisällissotaa, emme niistä, jotka kuolivat rintamalla. 39 loppui sisällissota, puhun siitä ajasta aina tuohon 50-lukuun asti. Myöhemmin sitten oikeuden näkökulmasta oli vaikeampaa sitten toteuttaa tätä rankaisemattomuutta, koska rikosoikeudessa vaaditaan oletettua elossa olevaa rikollista. Jos hän on kuollut, niin silloin ei ole rikoskäsittelyä. Minä en puhu tässä historian tuomiosta, vaan rikostuomiosta. Ja tuomari Garson kaikesta huolimatta aloitti prosessin, koska 140 000 uhrin kadonneen omaiset, uhrien, jotka ovat vieläkin kaikkialla Espanjassa tuntemattomissa joukkohaudoissa. Omaiset ottivat yhteyttä tuomari Garsonin ja hän aloitti prosessin. Ja nyt ei kyllä voi suuri yleisö ymmärtää, minkä takia Garsonia vastaan hyökätään. Ja Argentiinassa on ö, samantyyppistä toimintaa. Me emme ole voineet Espanjassa saattaa loppuun tätä rankaisemattomuuden vastaista toimintaa. Lopuksi vielä toteaisin, että vahvasti korostaisin sitä, että ihmisten näkökulma on äärimmäisen tärkeä ja eri aikajaksot ovat erilaisia. Vuonna 1983 presidentti Alfonsin asetti syytettyjen penkille kolme sotilasdiktatuurikenraalia. Tätä ei ole koskaan tehty yhdessäkään maailman maassa diktatuurin jälkeen. Ja Tätähän on kutsuttu eri tavalla punto final, acabar ja niin edelleen. Ja erilaiset perheiden ja omaisten ryhmät ovat toimineet, onnistuneet siinä, että viime vuosina nyt on päästy tähän taistoon rankaisemattomuutta vastaan. Mutta täytyy myös tunnustaa se, että presidentti Alfonsin teki suuren palveluksen tälle rankaisemattomuuden filosofialle. Lopuksi vielä puheenjohtaja toteisin, että yleismaailmasta oikeutta meidän täytyy puolustaa, koska on monia tahoja, jotka yrittävät sen eliminoida. Ja tämä on todella perustavanlaatuisen tähdellinen elementti, kun halutaan toimia rankaisemattomuuden vastaisessa taistelussa, josta Argentiina on toistan vielä loistava esimerkki. Thank you very much, Mr. Janes, for... Kiitoksia herra Janes näistä hyvistä kommenteista. Hyvä lisää meidän keskustelumme. Varmasti meillä on vielä tilaisuus kuulla kolmea vieraspuhujaamme. Ehkä voitte antaa vastauksia ja vielä lisäkommentteja. Minä haluaisin itsekin lisätä yhden kysymyksen. Täällä alivaliokunnassa varsin usein hirmutekojen uhrit kääntyvät puoleemme ja tietenkään me emme ole mikään dokumenttikeskus, me emme ole oikeudellinen yksikö, emme ollenkaan, olemme poliittinen elin. Ja mutta minua kiusaa tällainen kysymys, mitä voitaisiin tarjota, ehdottaa tämänhetkisten hirmutekojen uhreille Sri Lankassa, Pohjois-Kaukasuksella, muualla maailmassa, Burmassa, Pohjois-Koreassa. Siellä itse asiassa ainakin jossakin näissä maissa uhrit keräävät todistusaineistoa sotarikoksista. He tavallaan dokumentoivat vakavia perusihmisoikeus rikkomuksia. Esimerkiksi oikeus elämään on yksi tällainen. Onko teillä ehdotuksia, miten voitaisiin auttaa tämän tyyppisiä uhriryhmiä tai heidän läheisiään, jotka haluavat säilyttää tätä perintöä, jota nyt kerätään sitten, kun nämä syylliset viedään aikanaan oikeuteen voisivatko EU ja Argentina ehkä yhdessä edistää tämän tyyppisiä aloitteita. Olisin kovasti kiitollinen, koska me puhumme varsin usein ihmisille, jotka ovat tällaisessa tilanteessa ja vieläkin pahempaa, he ovat uhanalaisina, koska tietysti jotkut hallitukset, jotkut turvallisuuspalvelut tekevät kaikkensa, ettei tällaista aineiston keruuta tapahtuisi ja he vainoavat ihmisiä, jotka näin kuitenkin tekevät. Nyt kuunnellaan vierailijoitamme vielä kerran. Tuomari Rafakas. Bien, muchas gracias. Kiitoksia. Aloitan lyhyesti ja vastaan tässä heti puheenjohtajalle. Mitä siis me voisimme tehdä minä ainakin haluan toistaa ehkä ensinnä sen, että olisi äärimmäisen tärkeää tällaisessa prosessissa Argentiinassa ainakin Argentiinan hallitukselle ja Argentiinan oikeusjärjestykselle ja erityisesti uhreille Argentiinassa, että Euroopan yhteisön toimielimet antaisivat julkisen tuki julkilausuman tälle prosessille. Se vaikuttaisi varsin positiivisesti suoraan Argentiinassa ja epäsuorasti sitten taas muissa alueen maissa joissa on tällaista epä, epäröintiä hallituksissa, ryhtyvät, ottavatko tämän askeleen todellakin, minkä Argentiina nyt viime vuosina on ottanut päätöksen. Varmasti olisi erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentin edustajat vierailisivat Argentiinassa tarkoituksena paikan päällä tutustua tilanteeseen, osallistua tuomi- tuomioistuimiin, olla yhteydessä lainsäädäntöelinten, tuomareiden kanssa ja niin edelleen parlamentin jäsenten kanssa kokoontuisivat ja osoittaisivat kiinnostusta juuri tätä teemaa kohtaan. Ja pelkästään se seikka, että Euroopan parlamentin jäseniä vierailisi maassamme, se vaikuttaisi symbolisesti valtavalla tavalla tiedotusvälineiden kautta. Ja lopuksi olemme tietysti varsin valmiita ja avoimia ottamaan vastaan EUlta tuki, taloudellista tukea tai muunlaista apua meille eri toimijoille, jotka osallistumme tähän prosessiin. Me tiedämme, kuinka paljon kokemusta Euroopalla on tämä tyyppistä yleissopimuksista ja käytännöistä. Ja tässä mielessä se voisi auttaa todella. Ja nyt sitten vastatakseni muihin kysymyksiin, joita tehtiin aiemmin. Haluaisin vastata siihen, onko tämä muistamisen politiikka, oikeudellinen toiminta synnyttänyt vaikutuksia muualla lähiympäristössä. Minun henkilökohtainen vaikutelmani on, että se ei ole synnyttänyt sellaista vaikutusta, joka olisi pitänyt tapahtua näinä vuosina. Alussa me olimme varsin optimistisia ajattelee, miten tämä tavallaan tartunnan tavoin leviäisi tämä politiikka naapurimaihimme, veljesmaihimme, erityisesti Uruguaihin, Brasiliaan, Chileen, Paraguayhin. Mutta joudun nyt sanomaan teille, että fakta on, että tähän mennessä tällainen vaikutus ei näy siitä ei ole tullut minkälaista konkreettista toimintaa, joten edelleen pitää jatkaa vahvasti työtä, jotta onnistumme tässä Argentiinassa julkiselämässä ja myös yhteiskunnassa yleensäkin tehdään paljon työtä, jotta muut maat alkaisivat myös tällaisen todellisen muistamisen politiikan harjoittamiseen, mutta naapurimaissa hallitus kuitenkin epäröivät tätä askelta ottaessaan tai ottaako vai ei. Ja tässäkin mielessä mielestäni EUlla voisi olla tästä suurta, EU, EUsta voisi olla apua. Esimerkiksi voitaisiin järjestää työkokouksia tästä aiheesta näissä eri maissa. Ja EU olisi mukana. Ja mukana olisi eurooppalaisia ja argentinalaisia asiantuntijoita. Ja sitten EUn isännöimänä näissä eri paikoissa pidettäisiin, järjestettäisiin seminaareja, muuta toimintaa. Tämä olisi tästä symbolista vaikuttamista tärkeällä tavalla. Sitten lopuksi se kysymys, minkä tyyppisiä rangaistuksia ja tuomioita pitäisi odottaa Argentiinan tapauksessa? Tuomiot ovat suhteellisia rikoksiin joka tapauksessa, siis korostan, joka ikinen tapaus äh, toden, todennetaan. Joissakin tapauksissa tuomiot koskevat e- äärimmäisen vakavia rikoksia, murhia, kidutusta. Tämä koskee ehkä satojakin uhreja, joissa tapauksessa tuomio on todella kaikkein korkein, mikä on mahdollista oikeusjärjestyksen mm, mukaisesti, nimittäin elinikäinen vankeusrangaistus. Muissa tapauksissa lyhyempi vankeusrangaistus, 25 vuotta on maksimi Argentiinassa. Niin Joskin muissa tapauksissa, jos on ollut mukana rikoksissa, tai voidaan vain todentaa, että vähäisempiä rikkomuksia he saavat sitten myös vähäisempiä rangaistuksia. Mutta korostan, oikeuden käynyt käydään siviilituomioistuimessa ja sovelletaan sen hetkisiä lakeja, jolloin nämä tapahtumat tapahtuivat. Ja tuomiot ovat sen mukaisia. Tämän rikoslain mukaan ei voida, mm, tai, tai sen mukaan tuomarit toimivat ja käytetään siis sen aikaisia rangaistuksia. Argentiinassa, niin kuin muuallakin Latinalaisessa Amerikassa, meillä ei ole kuolemanrangaistusta käytössä ja niin tämän prosessin aikana, oikeudenkäynnin aikana kuin silloin, kun tuomio annetaan ja tuomiot pannaan käytäntöön, nämä tuomitut, heihin sovelletaan kaikkia perusoikeuksia, jotka liittyvät lakeihin Argentiinassa, joita sovelletaan erityyppisiin vangittuihin henkilöihin. Thank you very much, uh, Dr. Paljon kiitoksia, kollega Rafekas. Ja seuraavaksi puheenvuoro herra Janssonille. Kiitoksia. Olen yhtä mieltä siitä, mitä tuomari Rafekas juuri totesi ja lisäisin tähän vain tämän vaikutuksen osalta, joka Argentiina-prosessilla voi olla muihin maihin ja mikä vaikutus Euroopan unionilla voi olla eh, näihin kysymyksiin. Haluaisin lisätä tähän kaksi asiaa yhtäältäkin. Se, millä tavalla toimijat näissä eh, nämä tapaukset, prosessit näkevät. Ja tässä täytyy lähteä pikku sivupolulle ja hieman korostaa sitä, että valitettavasti tänä päivänä osa oikeuslaitoksesta, osa argentinilaisista tuomareista, heillä on edelleen erilainen näkökulma. He puoltavat rankaisemattomuutta ja he eivät mitenkään kovin tuo sitä esille tänä päivänä, koska he eivät voi, mutta kun he voivat jotenkin toimia, niin he sen tekevät. Viime vuosina tämä huomattiin, kun, kun nähtiin, että nämä tuomioistuin käsittelivät etenivät, monet tuomarit eri, erosivat tai pyysivät eläkkeelle jäämistä. Me huomasimme kyllä, miten oikeusjärjestelmä myös oli tämän kidutuksen ja katoamisten takana, puolsivat sitä. Tänä päivänä on myös tuomareita, jotka ovat rikostovereina rikostoveruuden vuoksi myös oikeuden edessä. Ja meille on erittäin tärkeää, että näissä tuomioistuin käsittelyissä, joita päivittäin Argentiinassa järjestetään, on erittäin tärkeää, että paikalla on diplomaattista diplomaati, diplomatiakuntaa, esimerkiksi Ranskan edustajia, Saksan edustajia – espanjalaisia diplomaatteja on ollut mukana näissä tuomioistuin käsittelyissä aivan henkilökohtaisesti ja he ovat myös suoraan puhuneet syyttäjien ja tuomarien kanssa ja tämä ei ole mikään pikkujuttu, koska oikeuslaitoksessa tämä otetaan panna merkille todella. Ja ne, jotka eivät halua näitä tuomioistuinkäsittelyjä, tämä on heille pienoinen kurin palautus ja tätä me myös tarvitsemme. Mitä siis Eurooppa, Euroopan unioni voi tehdä esimerkiksi parlamenttien elinten kautta. No olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä tuomari Rafekas totesi. Voidaan toteuttaa erilaisia tapahtumia eri maiden kanssa, mutta myös parlamentin edustajien kautta voidaan toimia. He voivat henkilökohtaisesti vierailla maissamme, antaa julkilausumia, keskustella poliitikkojen kanssa ja monet hyvin vähemmistökantaisetkin, heillä on edelleen paljon voimaa. Ja nämä tietyt vähemmistötahot voivat vaatia, että näitä tuomioistuin käsittelyä ei jatketa. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että joidenkin kuukausien kuluttua vähemmistöt saattavat jopa kasvaa aivan niin kuin edustaja Janys sanoi, tämä riippuu hyvin vahvasti aina suuren yleisön näkökulmasta. Tämän vuoksi meidän täytyy tukea tätä prosessia. Meidän täytyy saada konsensus sen taakse. Tänä päivänä Argentiina on esimerkki. Monet puhuvat siitä. Aina kysytään, että mitä muualla pitäisi tehdä sellaisissa maissa, kuten Kolumbiassa ja monissa muissa maissa, joissa ihmisoikeuksia loukataan. Ja nimenomaan tämän vuoksi, koska Argentiina on esimerkki. Me uskomme, että Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin täytyy tukea tätä esimerkkiä, täytyy tukea Argentiinaa. Jos tämä esimerkki romahtaa, niin sitten kaikki kaikki romahtaa. Mitä ne voi tehdä enää Kolumbiassa, ei Burmassa, ei Afrikan maissa. Jos esimerkki menee tässä nyt nurin, niin sitten missään muualla ei voida tehdä mitään. Ja tämän vuoksi Euroopan parlamentin antama tuki on meille äärimmäisen tärkeää. Ja haluaisin tuoda esille erään hyvin selvän tapauksen viime päiviltä eräs urukualainen henkiin jäänyt, joka antoi todistuslausuntonsa Argentiinassa, urukualainen nainen, joka puhui tuomari Rafekasin edessä rikoksista, joita toteutettiin laittoman pidätyksen aikana. Tämä urukalainen nainen oli 20 päivää pidätettynä ja häntä kidutettiin ja tämän jälkeen laittomasti hänet sitten vielä siirrettiin omat maa, oma maahansa, jossa hän kärsi samanlaista kohtelusta usean kuukauden ajan. Ja hän sanoi argentinalaiselle tuomarille, että hänestä on ihana, että vihdoinkin tuomari, ensimmäistä kertaa tuomarilainen, tuomari kuuntelee hänen kokemuksiaan ja se ei ole, äh, tuomari ei ole edes urukolainen, vaan argentinalainen. Ja hän ei vieläkään pystynyt kertomaan siitä, mitä Uruguassa tapahtui kuukausien aikana. Hän kertoi vain siitä, mitä 20 päivän aikana tapahtui pidätyskeskuksessa Argentiinassa. Me olemme yhteydessä Uruguain, Chilen, Paraguain, muiden maiden ihmisoikeusjärjestöihin. Ja kyllä kokemus tulee toistumaan, aivan niin kuin tuomari Rafekas sanoi. Jokaisessa, jäsen, jokaisessa valtiossa ei aina löydy poliittista tahtoa, mutta minä olen kyllä optimistinen, että jossain vaiheessa tämä tulee tapahtumaan. Ja tämän vuoksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy kaikkien tukea Argentiinan on tämä esimerkki. Thank you, Mr. Jansson. Paljon kiitoksia, kollega Jansson. Niin ehkäpä suurlähettiläskin voisi vielä esittää loppuhuomautuksensa. Olkaa hyvä. Kiitoksia vastaan myös siihen kysymykseen, mitä voidaan tehdä, miten voidaan auttaa Argentiinaa. Ensin uskon, että meidän pitää edelleenkin syventää vuoropuhelua, jota Argentiinan ja EUn välillä on, niin että jatkamme te työtämme kansainvälisissä yhteyksissä ja YKssa, jotta demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaminen jatkuu. To, mielestäni tämä on aihe, jota pitää syventää. Sitten mitä voidaan Euroopan parlamentissa tehdä Argentiinan suhteen näissä kysymyksissä. Uskon, ihan niin kuin tuomari Rafekaskin sanoi, niin tällainen julkilausuma, jossa käydään läpi, edistysaskeleita on saatu aikaan, se olisi aika hyvä. Mutta pitää muistaa, että meidän maamme on suvereni maa. Siellä valta toimii riippumattomalla tavalla. Tai, ja me, vaikka on vielä pieniä oikeistoryhmittymiä, jotka ovat olleet yhteistyössä diktatuurin kanssa, ja vastustaa tiettyjä demokratiaperiaatteita, mutta olemme kuitenkin tarpeeksi kypsiä, jotta voimme vaikuttaa niin, että demokratia pysyy vahvana. Ja tässä mielessä, niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin, nämä kolme valtaa valtiossa, parlamentti, täytäntöpaneva valta ja oikeus, ne kaikin keinoin pyrkivät selventämään, saamaan esille toltuuden. Ja lopuksi näistä vierailuista kaikki, jotka vierailevat maassani, niin ovat todella tervetulleita. Kiitoksia. Thank you, Ambassador. Paljon kiitoksia, arvoisa suurlähettiläs. Kiitokset vieraillemme kollega Rafekakselle ja Janssonille. Nyt meillä on paljon tietoa siitä, millä tavalla me voimme kiinnittää huomiotamme Argentiinan tilanteeseen ja kantaa korttamme koko tilanteen parantamiseksi. Ja kollega Garcia Mercosur-valtuuskunnan puheenjohtajana tulee tietenkin pitämään tämän kirkkaana mielessä ja ehkäpä voisitte myöskin ole, olemaan yhteydessä komissioon ja tarkastelemaan toimintamahdollisuuksia sitä kautta. Meidän täytyy ajaa kansainvälistä oikeutta yhdessä toimien tekemällä yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, riippumatta siitä, onko kyse alueellisista tai alueiden välisistä järjestöistä. Me voimme tehdä vielä paljon enemmän kansainvälisen rikostuomioistuimen tukemiseksi, jotta syylliset saadaan edesvastuuseen. mitä tulee Sudanin presidentin Alba Siinon tapaukseen, niin sekin on hyvänä esimerkki siitä, että paljon on vielä tehtävissä. Ja sitten vielä kansainvälinen yleissopimus hävinneiden, kadonneiden ihmisten löytämiseksi. Tämäkin sopimus tulisi ratifioida kaikkialla Eli vielä kerran kiitokset meidän vieraallemme. Tämän asian käsittely ei pääty tähän. Me tulemme keskustelemaan tästä sekä näistä kertomuksista liittyen salaisiin vankileireihin. On erittäin hienoa, että tänne kollegat Novak ja Shainin tulevat tänne vieraan, vieraksemme. Nämä vankileirit, niillä tapahtuu kauhuuksia tälläkin hetkellä ja jossain vaiheessa meidän täytyy vain saada oikeutta uhreille. Kiitoksia. Kokous ei pääty tähän. Haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän, joka on täällä seurannut tätä alivaliokuntamme keskustelua voineen olettaa, että edustatte AKT EU-valtuuskuntaa. Tervetuloa tänne kokoukseemme. Jäsenvaltiot ovat, tai jäsenet ovat esittäneet kysymyksiä komissiolle. Kollega Kil Nielsen edustaa täällä kollega Lohbilleria ja haluaisin antaa hänelle nyt saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin kollegani vielä paikalla, joten käyn läpi tätä hänen kysymystään. Tässä on kysymys tilanteesta Ruandassa. Vaikka Paul Kagame, presidentti, on pystynyt lopettamaan kansanmurhan vuonna 1994, ihmisoikeustilanne on silti erittäin huomastuttava. Samoin Kong, on tehty rikoksia kans, kansalaisia vastaan. Monin tavoin rajoitettu lehdistön vapautta, kokoontumisvapautta, on murhattu opposition edustajia hiljattain, journalisti murhattiin herra Rugambage, samoin vihreiden puolueen edustaja, jonka tunnemme herra Ruissereka, hänet myös murhattiin. Kysymykset, joita esitämme, koskevat oikeastaan tätä aika omituista hiljaisuutta Euroopassa näistä ihmisoikeuskysymyksistä Ruandassa. Komissio, onko se nyt ollut tietoinen näistä tapahtumista? Tämä oli ensimmäinen kysymys kollegalta, niin miten sinä veriset te- teot tulkitsee, onko se puuttunut asiaan, pyrkin saamaan viranomaisilta selvityksiä näistä murhista, mitä tietoja komissiolla on raportista, jota ei ole vielä julkistettu, mutta tunnemme sen kaikki, koska se on jo lehdistössä ollut, kun se koskee ruandalaisia sotilaita heidän tapaamistaan Kongon tasavallassa, demokraattisessa tasavallassa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kil Nielsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja. Kollega Hertz, vaikka hänen kollegansa, olkaa hyvä. Merci madame Elisabeth Tison, chef d'unité. Kiitoksia. Olen vastuussa Keski-Afrikasta ja Suurten järven alusta. Kiitos tästä puheenvuorosta. On monia aiheita tässä kysymyksessä, joka tehtiin. Monia aiheita, jotka koskevat kansanmurhaa vuonna 1994 Ruandassa presidentti Kagameesta, sitten YK äh, raportista ja sitten säästötilanteesta Ruandassa ennen vaaleja siellä on ollut granaattihyökkäyksiä ja myös salamurheja on tapahtunut. Mitä tulee YK raporttiin, asiakirja, joka on vuotanut lehdistöön, on tällä vasta luonnos, joten emme kommentoi epävirallista julkistamatonta asiakirjaa. Sitä vastoin vastaamme kysymyksiin. Meitä kysytään, onko komissio tietoinen tapahtumista Ruandassa, ja meille sanotaan, että Eurooppa on ollut tässä hiljaa. Puheenjohtaja halusin sanoa, että tietenkin me olemme tietoisia siitä, mitä siellä on tapahtunut, ja EU on reagoinut nopeasti ja vahvasti näiden tapahtumien jälkeen, murhien jälkeen kesäkuussa ja heinäkuussa. Mukana niin on täällä korkean edustajan komission varapuheenjohtaja Ashtonin julkilausumasta kopio. Hän tuomitsi nämä murhat ja vaati, että oikeustutkimuksiin ryhdytään nopeasti ja ripeästi. Lisäksi meidän EUn valtuustumme paikan päälle ja kuusi eurooppalaisen valtuuskunnan johtajaa ovat käyneet vuoropuhelua kahdeksan artiklan mukaisesti kotonuusopimuksessa viranomaisten kanssa. Tämä tapahtui 13 heinäkuuta ja elokuun alussa meiltä pyydetään myös, miten tulkitsemme näitä tapahtumia meidän mielestämme, ja vaikkakaan me emme tiedä, kuka näiden murhien takana on ja kanaattihyökkäyksen takana, niin meistä näyttää siltä, että nämä tapahtumat liittyvät strategian jolla pyritään luomaan epävakauden ilmapiiri Ruandaan. Tällä hetkellä meidän tietoimme mukaan, mitä tulee näihin murhiin, oikeus jatkaa työtään Jean-Leonard Bruganbaken tapauksessa, joka on tämä toimittaja, 22. heinäkuuta pidätettiin kaksi epäiltyä neljä päivää murhan jälkeen. Herr Rokambage olisi tietojen mukaan, hän olisi tappanut herra Karmeran veljen vuonna 1994 ja hänen murhansa taas tekenosi herran nämä kaksi epäiltyä ollut tällainen kostomurha. Nämä kaksi epäiltyä viime kuussa olivat tuomisen edessä. Herra Didas pidettiin tutkintavankeudessa, herra Karemira vapautettiin. Näiden kahden miehen oikeudenkäynti, joka piti pitää 27.9. lykättiin tämän kuun, ensi kuun 15. päivänä asianajat pystyvät olemaan paikalla. Mitä tulee sitten, herra Andre Kakuan varapuheenjohtaja vihreistä epäilty, pidätettiin, mutta hänet vapautettiin ja tutkintaa jatkaa poli- poliisi. Meidän valtuuskunnallamme on edustustelman tarkoituksena seurata tilannetta vieläkin enemmän, varsinkin, varsinkin kun puheenjohtaja vihreistä on pyytänyt, että kaikki tehtäisiin, sitä löydettäisiin pahantekijät ja vietäisiin oikeuteen. On tarko- ka- seuraavassa 8 artiklan sopimu- kokouksessa on tarkoitus käsitellä näitä tapauksia. Puheenjohtaja, olen valmis vastaamaan myös muihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you. Does Mrs. Kiitoksia. Haluaako kollega Kill Nielsen puhua vielä tässä edustaja Lohbillerin puolesta? Ette ilmeisesti. No niin, kiitoksia näistä vastauksista. No voimme siirtyä suoraan käsittelemään kollega Kil Nielselin esittämään kysymykseen que j'ai personnellement adressée. Niin tämä kysymys on laatinut itsensä koskee kurdeja Turkissa. Erityisesti oikeudenkäytökö pidetään 18. lokakuuta tänä vuonna. Tämän, tässä oikeudessa 151 henkilöä mukana 1000, 1500 uudesta, jotka on ollut pidettynä yli vuonna ajan Heistä kaksi on entisiä edustajia, 25 tai entistä pormestaria. He joutuvat tuomioon oikeudenkäyntiin. Herra Osman Demir, Dirbakirin pormestari, tämä on kaikkein tärkein kaupunki, suuren kaupunki Kurdistanissa. Hän on henkilö, jonka tunnen varsin hyvin, koska olin itse Rennin kaupungin varapormestari. Meillä on nyt tähän Kurdistanissa kaupunkiin, me tunnemme tämän henkilön, olemme ottaneet vastaan tämän pormestarin, me olimme itse siellä vierailulla. Tässä on kysymys henkilöstä, joka on todellakin kunnioitettava ja pasifistinen. Herra Benjamir ei ole saanut tulla Turkin alueella viime tammikuusta lähtien. Myös herra kaikkein tärkeimmän ihmisoikeusjärjestön johtaja on myös ollut yli vuoden vangittuna. Edelleen on Euroopan neuvoston jäseniä Leila Gwen ja Seimus Beijan hekin ovat oikeudessa olleet jo pitkään tavallaan. Tämä käsittely on jatkunut. Sitten kysyisin komissiolta näistä oikeudenkäynneistä, jotka ovat luonteeltaan äärimmäisen poliittisia. Minkälaisiin aloitteisiin on ryhdytty, kun on seurattu tilannetta näiden poliittisten vankien kohdalla? Turkki ei todellakaan pysty noudattamaan Kööpenhaminan määritelmiä. mitä neuvotteluihin kuuluu Turkin ja EUn välillä, miten Turkki voi ottaa paremmin huomioon ihmisoikeudet, vähemmistöt ja lopuksi mitä tulee 12.10. oikeudenkäyntinä aikooko komissio lähettää sinne tarkkailijoita. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiel. Kiitos kollega Kil Nilsen ja seuraavaksi komission puolesta kollega Herr. Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Tärkeä kysymys. Todellakin halusimme että laajentumispääosaston pääjohtaja, joka on vastuussa poliittisessa kysymyksessä Turkissa myös, ja koko jäsenyysprosessista oli sitten myös paikalla täällä. Ja ohjelman mukaisesti me sanoimme, että olemme täällä, sain juuri kuulla, että ja johtuen teidän hyvästä puheenjohtajuudesta Ruva Hautala asiat ovat tähän nopeammin. He varmasti tänne ovat juuri rientämässä. Voisinko ehdottaa teille puheenjohtajaston sopii kysymyksen tekijälle, että Haluaisimme Jean-Christophin saapua paikalle. Mentäisin ehkä tähän venäläiseen kysymykseen ensin ja käsiteltäisiin näitä muita kysymyksiä ennen. Herra Filori voi vastata sitten pian Rouva Nils Kirsenille, jos sallitte tämän puheenjohtaja. Uh, I can see that. Uh, kyllä, kyllä. Kysymyksen laatija on samaa mieltä, joten nyt pyyhtää pyytäisin varapuheenjohtaja Anri Kiene esittämään kysymyksensä ja sitten otan itse kysymysvuoron käyttöön. Kiitoksia. Minun kysymykseni liittyy EU- ja Venäjän ihmisoikeuskuulemisiin. Säännönmukaiset vuotta puolen vuoden välein järjestettävät 2005 alkaneet ihmisoikeusvuoropuhelut. No, Euroopan komission nettisivuilta löytyy seuraavaa. Näiden kuulemisten aikana pitäisi keskustella muun muassa Tsetsenian ihmisoikeustilanteesta ja muun Pohjois-Kaukasuksen ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien kidutukset ja karkotukset. Minun kysymykseni on, mitä sisältöä näissä keskusteluissa on EU-Venäjä ihmisoikeuskonsultoinneissa? Mikä on Venäjän kanta ihmisoikeustilanteeseen Tsetseniassa ja muualla Pohjois-Kaukasuksella, samoin kuin ö, Osetiassa? Ja sitten Veslonin koulun traaginen tapaus 2004, onko sitä otettu koskaan esille? Mitä sitten uhrien omaisten tiedonsaanti oikeus eri operaatioista, samoin kuin uhrien kuolin syistä. Mitä todellisia konkreettisia tuloksia näistä vuoropuhelusta on saatu? Paljon kiitoksia kollega Anri Kiene. Niille, jotka eivät tiedä, niin kollega Anri Kieni, Berman ja minä kävimme muutama viikko sitten Beslanin koulussa numero yksi. Kollega Hertz komissiosta, olkaa hyvä. Um, Paljon kiitoksia rouva Hautala ja Andri Kiene tästä kysymyksestä, joka on todellakin ajankohtainen, koska nyt vietetään muistopäivää Beslanin tapahtumien jälkeen. Haluaisin vakuuttaa teille, kollega Andri Kiene, että ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasuksella ja erityisesti Tsetjeeniassa – on ollut konsultaatioimme kohteena ja voisi mennä jopa pidemmällekin ja sanoa, että ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasuksella on ollut keskeisin kysymys jo vuodesta 2005 jälkeen, kun aloitimme nämä keskustelut. Ja ihan hiljattain järjestimme kokouksen ja sinä aikana EU vaati toistamiseen Venäjältä, että se ryhtyisi toimiin lain valvontasektorilla rankaisemattomuuden kitkemiseksi. Me olemme tietenkin huolissamme tästä hauraasta tilanteesta, hankalasta tilanteesta ihmisoikeuksien puolesta puhujia tulisi suojella. Ja on erittäin tärkeää, että uhrit pääsevät nauttimaan oikeuksista Ja me vaadimme Venäjältä pyrkimysten vahvistamiseksi, eli tehtävä tiiviimpää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa koko alueella, missä tilanne näyttää riistäytyvän käsistä. No mitäs Venäjä vastasi? keskusteluiden aikana venäläiset halusivat sitoutua tilanteeseen ja he tarjosivat myöskin vastauksia esille ottamistamme tapauksista. Venäläiset ovat antaneet ymmärtää, että tilanne on hankaloitunut entisestään. He totesivat, on tunnustanut, että kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusaktivistien tilanne on heikentynyt ja tämä asia on saatu myöskin poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Tämä on erittäin tärkeä asia ja erityisesti näiden päivän polttavien tapausten tiimoilta tämän asian raportointi on saanut laajempaa julkisuutta. presidentti Medvedev on viisikohtaisessa terrorismivastaisessa strategiassa ottanut esille myöskin nämä meidän esittämämme huolenaiheet ja me olemme tyytyväisiä tähän kattavaan strategiaan, mutta siitä huolimatta me haluamme, että Venäjä ryhtyy muuttamaan tilannetta konkreettisin toimenpiteisiin. Mitä tulee vuoden 2004 ampumavälikohtaukseen. Nämä asiat ovat olleet jo vuonna 2005 ja 2006 esillä, ja me olemme useampaan otteeseen keskustelleet uhreille maksettavista kompensaatioista ja muista toimenpiteistä. Tämä keskustelu tulee jatkumaan myöskin jat- jatkossa, ja marraskuussa järjestetään seuraava tapaaminen venäläisedustajien kanssa. Ja Pohjois-Kaukaisuus tulee olemaan uudemman kerran esityslistalla. Oikeastaan joka kerta tämä asia on esillä. Kansalaisyhteiskunnan toiminta, oikeuslaitos, naisten asema alueella. Sitä tullaan marraskuisessa kokouksessa erityisesti valaisemaan. Kiitoksia. Lyhyt lisäkysymys vielä. Aivan niin kuin Heidi Hautala mainitsikin, me vierailimme syyskuun alussa Veslannin äh, koulussa etelä Osetiassa Ingusessa. Me tapasimme Veslanin koulun uhrien omaisia. Tragedia tapahtui kuusi vuotta sitten ja me totesimme, että tutkimukset yhä jatkuvat tällä hetkellä. Tiedon saanti on kielletty ja haluan vielä kerran korostaa tätä. Omaisia on pyydetty tunnistamaan ruumiita, jotka on, jotka on haudattu hautausmaalle. Ja heitä on pyydetty myös avaamaan nämä haudat ja omaiset ovat omaisille ei ole sallittu tätäkään. Ja Ingusiassa me olemme tavanneet myös sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä. Henkilöitä, jotka 18 vuotta sitten heitettiin kodeistansa tämän päivän Pohjois-Ossetian alueella. Tärkeää on se, että nämä ihmiset, heitä on tuhansia, 25 000, kun niin olen unohtanut täsmällisen luvun, heillä ei ole mitään oikeudellista statusta. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät voi myöskään hakea mitään sosiaaliturvaa. Ja me kuuntelimme karmeita kertomuksia. Kysymykseni teille, tai siis kehottaisin teitä, todella vetoisin siihen, että ottaisitte nämä kysymykset esille ihmisoikeusvuoropuhelussa Venäjän kanssa, koska Venäjä on meidän strateginen kumppanimme ja me aina muistamme sen, että strateginen kumppanuutemme perustuu arvoihin ja yksi näistä arvoista on ihmisten arvoja, ihmisoikeudet. Paljon kiitoksia arvoisa varapuheenjohtaja Andri Kiene ja uskoisin, että komissio haluaa vastata tähän. Ihan lyhyesti haluaisin todellakin kiittää teitä tästä selvityksestä ja siitä, mitä te teette näiden vierailujen avulla. Tästä on koko EUlle hyötyä. Se oli ensimmäinen huomioni. Ja toteaisin, että kyllä me seuraamme tilanteen kehittymistä ihmisoikeus dialogin kautta ja me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta nämä asiat ovat aina esillä. Jo tämän päivän kokouskin on osoittanut, että on tärkeää pitää nämä asiat aina esillä ja me voimme näin ottaa esille parlamentaarikkojen, koko parlamentin esille ottamat huolenaiheet. Ne, jotka vastaavat tästä vuoropuhelusta, niin tulen jäljittämään heille tämän viestin ja katsotaan, mitä voimme tehdä näiden asian käsittelemiseksi. Mutta voin vain toistaa itseäni. Valitettavasti Pohjois-Kaukasus on edelleenkin tilanteesta johtuen tapetilla ja toivottavasti tästä voidaan jossain vaiheessa päästä eroon, kun tilanne sitten toivottavasti paranee, mutta tällä hetkellä emme ole vielä näin pitkällä. Kiitoksia kollega Hertz. Toivottavasti voimme puhaltaa yhteen hiileen ja löytää sitä kautta näihin päivän polttaviin ongelmiin ratkaisuja. Me olemme kaikki huolissamme tilanteesta, varsinkin keskusteltuamme näiden uhrien kanssa ja kadonneiden uhrien omaisten kanssa. Viimeinen kysymys, sen olen itse laatinut ja sekin liittyy Venäjään tunnette varmaankin asianajajan Sergei Mabitskin tilanteen, joka tutkintavankeudessa Moskovassa kuoli 37 vuoden ikäisenä 16. marraskuuta 2009. On syytä uskoa, että häntä syytettiin tai hänet vangittiin siitä syystä, että hän taisteli petosta ja korruptiota vastaan perään antamattomasti. Ne, jotka hän havaitsi syyllisiksi, he rankaisivat häntä. Hän selvitti nämä veropetokset, joihin kyseiset syyttäjät olivat syyllistyneet. Ja nyt kysyisin, että mitä mieltä te olette tästä tilanteesta ja tuomioistuimen riippumattomuudesta. Tiedän toki, että asiaa on käsitelty ihmisoikeuskonsultaatioiden tiimoilta, joten kysyisin, että oletteko tyytyväisiä Venäjän tutkintatoimenpiteisiin, ja jos ette, niin mitä aiotte tehdä, kun kuitenkin tässäkin tapauksessa näyttöä on tarjolla? Uh, indeed, the tragic... Hautala, Hermanusken traaginen kuolema vankeudessa on herättänyt huolta EU:ssa. Me olemme seuranneet tätä tapausta erittäin läheltä ja olemme hyvin tietoisia siitä, että mitään tulosta tutkimuksessa ei ole saatu aikaan tähän mennessä hänen kuoleman syystään ihmisoikeusrikkomuksia tutkitaan kuitenkin Venäjällä ja vaan vaantekijät viedään oikeuteen. Tässä mielessä olemme panneet merkille ja olemme tyytyväisiä presidentti Medvedevin vaatimukseen, että tutkitaan kuoleman äh, olosuhteita tässä tapauksessa. Ikävä kyllä herra Magnitskin kuolema ei ole mikään edellinen tapaus. Sitä pitäisi tarkastella koko konteksti huomioon ottaen ja tässäkin voidaan käyttää presidentin omia sanoja, on tällainen juridisen nihilismin tilanne Venäjän federaatiossa, näin on sanonut. Näin lisäksi, kun korostan nyt tätä tapausta, niin tarvitaan tehokasta kunnollista tutkimusta, kun olemme olleet yhteydessä Venäjän viranomaisiin edelleenkin. Vaadimme avoimuutta oikeustoimissa Venäjällä ja kunnollisia tutkimuksia mahdollisista väärinkäytöksistä. Ja me peräänkuultamme myös laajempia uudistuksia oikeusjärjestelmässä. Ne ovat kiireellisiä. Sitten herra Magnitskin kuolema on herättänyt jonkin verran toimia presidentin toimesta suhtaudun niihin myönteisesti. Tämä liittyy hänen uudistusagendaansa pian tämän traagisen kuolemantapauksen jälkeen. Presidentti Medvedev aloitti vankilajärjestyksen uudist- vankilajärjestelmän uudistuksen on päätynyt muuttaa rikosoikeutta niin, että verorikoksista ei joutuisi enää vankilaan – ja EU on tuotanut tervetuloksi nämä aloitteet ja kun vierailemme siellä helmikuussa tänä vuonna, korkea edustaja Catherine Ashton tapasi sekä presidentin että ulkoministeri Lavrovin ja rohkaisi Moskova, Moskovaa pu- tiukentamaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Venäjällä. Me pidämme seuraavan ihmisoikeus kokouksen 17. marraskuuta Venäjän kanssa, ja sielläkin otamme yhteen oike- esille oikeuslaitoksen tilanteen, ja oikeusvaltioperiaatteen ovat jatkuvia aiheita näissä kokouksissa, ja ne ovat todellakin meille prioriteettikysymyksiä jälleen kerran silloin 17. marraskuuta. Ja yritämme todellakin tarkastella yksilöllisiä tapauksia mukaan lukien herra Magnitskin tapaus täytyy myös myöntää, että huolimatta presidentin retoriikasta ja huolimatta jat- jatkuvista kotimaisesta ja ulkomaista painostuksesta, niin tästä, tähänkään mennessä ketään ei ole vielä asettu syytteeseen tästä rikoksesta, eikä mihinkään lisätutkimuksiin ole ryhdytty, mitä tulee näihin korruptiotapauksiin, joita herra Magnitski tutki ennen kuolemaansa. Rova Malmström ilmaisi 2010 Kasanissa pidettyssä kokouksessa komission syvän huolen ja hän puhui tässä oikeusministerille ja sisäministerille Venäjällä. Tällä hetkellä Magnitski-tapaus on tärkeä testi sille, onko presidentti vakavissaan, kun hän on hiljattain vaatinut uudistuksia oikeusjärjestelmässä. Ja tässä hengessä me jatkuvasti otamme esille tämän ja muut vastaavat tapaukset, kun aina kun olemme yhteydessä Venäjän kanssa, mukaan lukien korkeimman tason yhteydet. Kiitoksia. I'm very glad to hear. Kiitoksia. On hienoa kuulla, että aiotte selvittää, millä tavalla tätä Magnitsin tapausta jatkossa käsitellään. Kuten itsekin totesitte, tuloksia ei ole vielä saatu, vaikkakin jopa presidentti on ilmoittanut, että asiaa tutkitaan. Vielä yksi täydentävä kysymys. Te itsekin jo totesitte, että tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Ja me tiedämme, että ihmisoikeuskonsultaatioiden aikana vastapuolena toimii yleensä ulkoministeri, mutta minun ja kollegoitteni mielestä, jotka olemme seuranneet tilannetta tiiviisti, niin kyllähän sisäasiaministerin ja oikeusministerinkin pitäisi istua saman pöydän ääreen keskustellaakseen oikeuslaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen järjestelmän kehittämiseksi. Joten kysyisin teiltä, että aiotteko saada myöskin sisäasiaministerin ja oikeusministerin mukaan tähän konsultaatioon siis aivan konkreettisella tasolla. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mrs. Otala. once again. Kiitoksia, Rova Hautala. No niin, aivan. Jälleen kerran esititte oikean kysymyksen. Yksi näistä konsultaation ongelmista on ollut se, että ei ollut päästy, on ollut hankalaa päästä pitemmälle kuin mitä Venäjä itse kutsuu näiksi tällaiseksi hyödylliseksi diplomaattiseksi harjoitteeksi. Aivan niin kuin nyt on Kiinan kanssa tehty, niin meillä on tällainen uudelleen tarkasteluprosessi ihmisoikeusvuoropuhelun osalta myös Venäjän kanssa. Yksi tärkeä seikka, joka esityslistallamme on tämän uudis- uudelleen osalta, on juuri se, minkä mainitsitte. Toisaalta on hyvin lohduttavaa huomata, että kun komissiojäsen Malmström tapaa toisen osapuolen tässä rakenteellisessa vuoropuhelussa, kun hän tapaa sisään- ja oikeusministerin. Esimerkiksi hänen täytyy ottaa tämä asia esille. Meidän ei pitäisi eristää ihmisoikeuksia pelkästään tällaiseen vuoropuhelun kuulemiseen, vaan meidän pitäisi yrittää ottaa tämä asia esille kaikissa vuoropuhelussamme Venäjän kanssa. Kiitoksia kollega Wyrts, kiitokset komissiolle näistä vastauksista. Näin ollen saaneet kyselytunnin päätökseen ja lopuksi vielä toivotan tervetulleeksi kaksi kunnianarvoista vierasta, mutta Turkki-asiantuntija, onko hän paikalla? Yes, excuse me, Mrs. Nielsen, so... Niin, kollega Kiel Nielsen, olette varmaankin jo esittäneet kysymyksen, joten voimme varmaankin jäädä odottamaan nyt tätä vastausta. Olkaa hyvä. Uh, Kyllä, Turkki on tullut paikalle. Pahoittelen, että tulin paikalle myöhässä, mutta Otin vastaan tässä turkilaisia henkilöitä, jotka selvittivät minulle lehdistönvapauden ja ilmaisuvapauden tilannetta Turkissa. Tämän vuoksi olin myöhässä. Teidän kysymyksenne. Komissio läheltä seuraa tätä tapausta, joka on johtanut 151 henkilön vangitsemiseen. Heitä syytetään PKK on siviili siiven osallistumisesta. Eli KC, K on tämä lyhenne tälle. Ja tuomioistuin hyväksyi tämän syytteisen asettamisen 2010 kesäkuussa ja 18.10.2010 on ensimmäinen käsittely. Tämä on ö, maan kakkososassa rikostuomioistuimessa. Käsittely pitäisi olla jokapäiväinen, siis 12. 10. 12. marraskuuta asti vähintään. Ja koska tämä on iso tapaus, niin vähintään 200 juristia puhuu tässä tuomioistuin käsittelyssä. Suurin osa äh, vastaajista, siis 104, on pidätettyinä vankiloissa ja muut 47, äh, joita syytetään, he ovat vapaalla jalalla odottavat tätä käsittelyä. He, komissio tietää, että Muharrat Erbein, joka on ihmisoikeusjärjestön varapuheenjohtaja ja ihmisoikeusjärjestön sivutoimiston edustaja herra Erbein, ovat näiden tämän, tällä hetkellä pidätettyjä olevien henkilöiden joukossa. Ja herra Erbeitä pidetään D-tyypin vankilassa odottavassa tuomioisten käsittelyä. Komissio on ottanut Turkin viranomaisten kanssa esille herra Erbein tapauksen, tapauksessa, jossa käsiteltiin Kööpenhaminan poliittisia kriteereitä 15.4.2010 Ankarassa. Voin myös kertoa teille, että Euroopan ää, unionin edustuston edustajia tulee olemaan läsnä 18.10. ensimmäisessä käsittelyssä. Ja komissio panee merkille näiden syytteiden vakavuuden ja komissio odottaa, että tämä prosessi hoidetaan asianmukaisella tavalla täysin kunnioittaen vastaajien oikeuksia. Yleisemmällä tasolla haluaisin myös korostaa sitä, että komissio on täysin solidaarinen Turkin kansaa kohtaan sen torjuessa terrorismia, mutta komissio on sitä mieltä, että terrorismia ei voida torjua perusoikeuksien ja vapauksien kustannuksella. Me olemme iloisia siitä, että hallitus on sitoutunut demokraattiseen avoim, avo, avautumiseen ja ö, kurdikysymyksen käsittelyyn, mutta nyt tätä politiikkaa, sille täytyy antaa pontta niin, että voidaan vastata niihin odotuksiin, joita aikoinaan asetettiin. Me olemme tyytyväisyydellä panneet merkille, että Turkin parlamentti tämän vuoden heinäkuussa muutti lakia, jossa käsitellään lapsia, joita syytetään terrorismiin liittyvistä rikoksista ja nykyään vain nuorisotuomioistuimessa voidaan näitä tapauksia käsitellä. Aikaisemmin lapsia, joita syytettiin terrorismiin liittyvistä rikoksista, tuomittiin normaaleissa rikostuomioistuimissa. Ja tämä olisi, herätti suurta huolenaihetta niin komissiossa kuin myös parlamentissakin. Ja nyt Turkin parlamentti on hyväksynyt tämän lainsäädäntöön tulevan muutoksen. Ja vain nuorisotuomioistuimet voivat käsitellä lapsiin liittyviä terrorismisyytteitä. Mitä tulee sitten Turkin kakkososan ihmisoikeustilanteeseen, toimia tämän osalta täytyy jatkaa. Me panemme huolestuneena merkille sen, että lehdi, lehtiä, jotka julkaisevat tekstejänsä kurdin kielellä tai puhuvat kurdikysymyksistä, niitä vainotaan. Ja yhä edelleen lokakkois osassa maata väkivaltaa esiintyy. Usean otteeseen on toistettu ja jälleen toistan tämän, että me olemme myös tehneet tämän Turkin edistyskertomuksessa. Me olemme sitä mieltä, että terrorismin vastaista lainsäädäntöä täytyy mm, muuttaa niin, että voidaan välttää lainsäädännön laajaa tulkintamahdollisuutta. Tämähän on johtanut siihen, että pidätettyjä on ollut lukuisia. Me tulemme jälleen kertomaan Turkin edistyksestä Kööpenhaminan liittymiskriteerien saavuttamiseksi, saavuttamiseksi 9.11. julkaistavaksi arvioidussa kertomuksessa. Tämä analyysi perustuu faktoihin ja oikeudenmukaisuuteen. Meillä on useita tiedonlähteitä, mukaan lukien kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat maan kaakkoisosassa. Kiitos. Tyydyttääkö tämä vastaus edustaja Kill Nielseniä? Kyllä, toistaiseksi ja minäkin tietenkin seuraan varsin läheltä tätä asiaa. Kiitos. Hyvä. Nyt kiitämme komissiota saamistamme vastauksista ja on varmaa, että me pidämme tämän asian vireillä jatkossakin. Lopuksi vielä toivottaisin tervetulleeksi kaksi tärkeää sudanilaista ihmisoikeusaktivistia, kollega Ali Abgab. Hän oli Kartumin keskuksessa koordinoimassa kampanjaa epäinhimillisen kohtelun kohteeksi joutuneiden uhrien asiasta. Hän on seurannut myöskin hallituksessa toimia tällä alalla. Ja ICC hän on antanut pidätysmääräyksen presidentille ja hän on saanut yhdistetystä kuningaskunnasta turvapaikan ja Abdel Monim Elgak on myöskin täällä vieraanamme ja hän on ihmisoikeusrikkomusten asiantuntija. Sudanissa hänet pidätettiin 90-luvulla. Kollega Monim pidätettiin kahden mun kollegan kanssa Hartumissa 24. marraskuuta 2008. Ja häntä on kidutettu ja muutenkin kohdeltu kaltoin tämän pidätyksensä aikana. Vapauduttuaan hän pakeni Sudaniin ja nyt hän asuu pääasiallisesti Kampalassa. Ja marraskuussa 2009 hän kahden muun ihmisoikeusaktivistin kanssa laativat valituskirjelmän, johon, joka kohdistui Sudanin hallintoon. Ja tämä valitus annettiin 2009 marraskuussa. Ja nyt toivoisin, että voisitte ihan lyhyesti kertoa näistä keskeisimmistä ihmisoikeusongelmista Sudanissa. Tehän tiedätte, että me olemme keskustelleet myöskin EUn Sudanin ihmisoikeusedustajasta kollega Maistenin kanssa. Member of the Human Rights Committee Arvoisa Euroopan parlamentin ihmisoikeushallivaliokunta, haluaisin kiittää teiltä, että olen saanut tilaisuuden puhua ihmisoikeuksien puolustajien tilan, tilanteesta Sudanissa. Tässä tilanteessa, jota sudanilaiset ovat läpikäymässä, on sata päivää siihen, kun olemme saaneet oikeuden ihmis- itse, oikeu, itsemääräämisoikeuteen. Rauhanomainen toiminta ei ole mahdollista niin kauan kuin hallitus jatkossakin heikentää ja rikoo perusihmisoikeuksia vastaan Sudanissa. Tässä tarvitaan enemmän huomiota siihen, että saadaan aikaan poliittiset ihmisoikeudet, turvallisuustoimet aikaiseksi on paljon väkivaltaisuutta, josta on voitu kertoa. Vaalit, jotka pidettiin viime huhtikuussa kansainvälisen yhteisön tuella, siinä ei juuri kiinnitty huomiota kansalaisia ja poliittisen oikeuden rikkomuksia vastaan ja vapaut, esimerkiksi kokoontumisvapautta vastaan. Tämä johti siihen, että ei ollut minkäänlaisia poliittisia ja kansalaisvapauksia enää Vaalien jälkeen kansainvälinen turvallisuus Paulu hyökkäsi kansalaisyhteiskunta vastaan, vapaata mediaa vastaan, ihmisoikeustaiselta vastaan erityisesti valvoo. Joten tarvitaan tästä valvontaa, joka tukee vapaata mediaa ja tarvitaan tukea nopeasti ihmisoikeuspuolustajille. EUn täytyy jatkaa tämän riippumattoman edustajan toimintaa ihmisoikeustilanteessa. EU pitäisi varmistaa, että täytäntöön pannaan voidaan toteuttaa suojelua ihmisoikeukstaistelun kohdalla Sudanissa ja myös käytännössä toteutetaan näitä toimia. 7 vuotta sitten ja vieläkin kärsitään ihmisoikeusrikkomuksista ja humanitaarisesta kriisistä. Se oikeastaan luotiin Kvartumin hallituksen toimesta. Tämä uusi strategia Darfurissa vaikuttaa niin, että ei oteta ollenkaan huomioon suojelukysymyksiä, rauhan, rauhaa tai pitää huolella tarkistaa tilanteita. Uusi strategia, mitä tulee turvallisuuteen ja se on aivan erityisen vaarallista, koska voidaan of military operation. Thank you so much. Kiitoksia. Uh, yes. okay, so... Oikein paljon kiitoksia. Me jatkamme teidän työnne tukemista. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollega Gomezille. Hän tuntee Sudanin tilanteen erinomaisen hyvin. Haluaisin kiittää ja tukea sitä, mitä sudanilainen ystävimme juuri tuossa kertoi. Äskettäin vierailin Sudanissa vaalien aikana ja yksi suosituksistamme parlamentille oli, että meidän pitäisi vaatia asianmukaista huomiota kiinnitettävän Euroopan unionin komission jäsenvaltioiden toimesta niiden tukemiseksi, jotka taistelevat demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta Sudanissa ja Kartumissa. Tämä suositus juontaa juurensa siihen, että minusta vaikutti siltä, että nyt liikaa kiinnitetään huomiota Etelä-Sudanin kansanäänestyskysymykseen ja jätetään huomiota ne, jotka taistelevat ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta Sudanissa. Minä olin todella vaikuttunut kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuudesta. Me tapasimme paljon ihmisiä, äh, Saharopalkinnon saaja, äh, hänetkin tapasimme. Ja kansalaisyhteiskunnan tilanne Sudanissa on erittäin tärkeää se kaipaa huomiota, eikä sitä voida jättää huomiota Etelä-Sudanin kansanäänestyksen takia. Tämä on tähdellistä Sudanille ja Sudanin kansalle etelästä ja pohjoisesta. Onko tulevaisuudessa sitten kahta valtiota tai ei, niin tämä on kuitenkin tähdellinen kysymys. Pohjoisen Sudanin demokratisoitumisprosessi on tärkeä. Ja olen hyvin vahvasti yhtä mieltä kanssanne siitä, että Darfurin huomiota jättäminen ei voi enää jatkua. Tähän mennessä se on jätetty huomiota. Meidän täytyy asianmukaista huomiota sille antaa. Ja tietysti kaikki se, mitä parlamentti voi tehdä painostaakseen viranomaisia todella, jotta tehtäisiin eikä vain puhuttaisi. Sanathan ovat hyviä ne ovat tervetulleita, kuten esimerkiksi korkea edustaja Ashtonin eh, muutama viikko sitten Kenian viranomaisille eh, antamat lausunnot siitä, että Kenian viranomaiset eivät eh, presidentti Bashiria pidättäneet ICC-määräysten pidätysmääräyksen mukaisesti. Nämä asiat täytyy tuoda esille kontakteissamme Afrikan unionin kollegojemme kanssa e, ennen kaikkea AKT-puitteissa ja Euroopan viranomaiset ovat olleet tämän asian osalta varsin heikkoja ja ujoja. Kiitoksia kollega Gomez. Toivotan kaikkea onnea ja menestystä tässä teidän työssänne. Me tulemme seuraamaan, mitä tapahtuu ja olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että meidän erityisedustaja tulee korostamaan Hartumissa juuri näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Eli me yritämme tukea ihmisoikeusaktivisteja, jotka toimivat maassanne tai ehkäpä maan rajojen ulkopuolellakin. Kiitokset teille. Nyt toteaisin vain, että seuraava kokous järjestetään 5. lokakuuta kerta, kello kolme alkaen järjestämme yhteiskokouksen AFET- ja DEVE-valiokuntien edustajien kanssa aiheena vuoden 2010 Saharov-palkinnon ehdokkaiden käsittely. Ja seuraava sääntömääräinen alivaliokunnan kokous järjestetään 14. lokakuuta kello 9 alkaen. Kiitoksia, päätän kokouksen tähän.